joitakin nimitysmuutoksia ja lista näistä nimityksistä tulee istunnon pöytäkirjaan. Jos mitään vastalauseita ei ole, kun pöytäkirja hyväksytään, niin nämä nimitykset katsotaan hyväksyttyiksi. Tässä olivat siis ilmoitukset ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Ja vielä kerran pyydän kollegoita. Aloitamme keskustelun hyvin tärkeä